lopullisesta neuvottelutuloksesta ensimmäisessä käsittelyssä. Kiitokset. Grazie, onorevole Okuni. Kiitokset, rouva Okuni. Tämä keskustelu päättyy tähän ja äänestys toimitetaan huomenna kello 12. Esityslistan mukaisesti siirrymme nyt rova Flotren mietintöön Euroopan maiden alueen epäilty käyttö CIAan vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen. Annan puheenvuoron esittelijä Flotrelle. Viisi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Näiden yhdeksän kuukauden aikana, olemme työskennelleet luottamuksen ja valtavan kaikkien toimijoiden tuen ansiosta, mukaan luettuna Euroopan parlamentin jäsenet, jotka eivät koskaan ole luopuneet taistelusta totuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta, olemme voineet ryhtyä toimiin niitä vastaan, jotka vastustavat Eurooppaa ja sen kansalaisia. Kaikki nämä toimijat ovat tässä mukana YK, Punainen Risti, kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt, tutkivat journalistit, uhrien omat todistuslausunnot, heidän asianajajansa. Silti e, e, jäsenmaat eivät ole vastanneet, ne ovat tehneet yhteistyötä tällaisissa rikoksissa. Yhdeksän kuukauden aikana minä olen voinut saada kokea, millaisia rajoja jäsenmaat ovat halunneet asettaa tälle tutkimukselle, miten he, ne ovat halunneet naamioida totuuden ja vastustaa näitä tutkimuksia. Ne ovat käyttäneet valtiosalaisuutta liiankin helposti tekosyynä ja asianajajat ovat keksineet monenlaisia selityksiä. Tämä on aivan rajatonta. Kun olen ehdottanut tätä mietintöä, hyväksyä äänestykseen ja parlamentti on sitä ehdottanut. Parlamentti on ottanut ratkaisevan askeleen, jotta tällainen epäoikeudenmukainen käytäntö ähm, saadaan päätöksiin ja jossa jäsenmaat ovat olleet mukana jo 11 vuoden ajan. Tämä mietintö tuo esiin voimakkaan yksinkertaisen tahdon kaikki täytyy tehdä, jotta voimme taata, että itsenäiset, avoimet ja ankarat tutkimukset saadaan käytiin, jotta saadaan vastuulliset selville ja että uhrit saavat oikeutta. Eurooppa ja sen jäsenmaat ovat velkaa ennen kaikkea uhreille, mutta myös kansalaisille sen, että meidän toimieliltämme me voimme vaatia, että ne kunnioittavat demokraattisia arvoja ja oikeusvaltioperiaatetta ja ollaksemme tehokkaita työssämme meidän täytyy olla konkreettisia ja täsmällisiä ja tehdä laajoja tarkkoja asiakirjoja siitä sen hyväksi, että oikeus toteutuisi ja siksi me päätimme keskittyä laittoman vankien säilyttämiseen ja haluan kiittää yhteistyöstä Libe-valiokunnan esittelijää, jäseniä, varjoesittelijöitä ja nyt tämä mietintö on niin pitkälle, että erityisesti Puolan, Liettuan ja Romanian näiden kolmen maan viranomaiset joutuvat nyt vastaamaan kirjoitussyytöksiin ja tutkimuksen laiminlyösiin. Meidän mietin, tämä esittelijä on entistä vakuuttuneempi siitä, että nämä koordinoiponnistukset voivat rikkoa hiljaisuuden neuvostolta haluan ennen kaikkea vaatia sitä, että se asettaa omalle työjärjestykselle nämä kysymykset ja myös esittää anteeksi pyynnön ja tunnustaa oman vastuunsa. Komissiolta haluan vaatia että vaikka komissio onkin ottanut huomioon tämän, se ei ole kuitenkaan asettanut omia instrumenttejaan ja resurssejaan tämän asian palvelukseen, jotta jäsenmaat pakotettaisiin ja johdettaisiin kunnioittamaan omia perusvelvollisuuksiaan, jotta taattaisiin vastavuoroisen avun ja solidaarisuuden periaatteen toteutuminen. Arvoisa rouva Reding, tämä mietintö tuo parlamentin, Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston nyt vuoden sisällä yhteen uhrien ja kaikkien niiden kanssa, jotka haluavat tässä oikeutta. Noratkonen on pidätetty, Kuatana on ollut Guantanamossa pidätettynä viisi vuotta ja se on, hän on uudelleen ollut Euroopan parlamentissa todistamassa omasta tapauksestaan, joka on yhä ajankohtainen ja vaatimassa oikeutta uhreille. Jos herra Gurnat on tulee vuoden päästä uudelleen tänne sanomaan, että vastuulliset ovat kantaneet vastuuta, että voimme vihdoinkin sanoa Euroopan unionin nimissä äh, hänelle esittää anteeksi pyyntämme, niin sitten olen tyytyväinen. Kiitoksia. Kiitoksia rouva esittelijä ja annan nyt puheenvuoron komission jäsenelle rouva Reding komission nimissä. Euh, äh, kiitokset. Minäkin henkilökohtaisesti haluan kiittää Rova Flotre hänen sitoumuksistaan ja rohkeudesta, äh, jota hänellä on ollut ryhtyä tätä asiaa viemään eteenpäin. Kysymys on hyvin arkaluontoisesta asiasta, mutta myöskin arvoihin liittyvästä kysymyksestä, meidän arvoistamme. Komissio on jatkuvasti toistanut, että nämä käytännöt, joihin on viitattu luovutuksina, ovat vakava useiden perusoikeuksien loukkaus. Laittomat pidätykset, satunnaiset pidätykset, kidutus, huono kaltoinkohtelu ja terrorismin torjunta ei voi perustella kaikkea tällaista epäasiallista käytöstä. Ihmisoikeuksien täysi kunnioittaminen ei ole neuvoteltavissa oleva asia. Komissio on aina korostanut sitä, että jäsenvaltioiden on pidettävä huolta ei pelkästään toteuttaessaan, vaan myöskin seuratessaan sitä, että näitä sääntöjä noudatetaan. Ja tämä on myönteinen, positiivinen velvoite, joka pohjaa eurooppalaiseen ihmisoikeusyleissopimukseen ja sen mukanaan tuomiin vastuisiin ja siihen, että uhrilla on mahdollisuus näistä vahingoista saada korvausta. Ja senpä takia tässä mainitsitte juuri tuomioistuimen joka tätä asiaa käsittelee vuodesta 2005 lähtien, kun näitä syytöksiä ensiksi esitettiin, komissio on ollut yhteyksissä niihin jäsenvaltioihin, joiden on väitetty näitä salaisia pidätyskeskuksia alueellaan pitäneen. Nämä, tämä ilmailupolitiikka on ollut sellaista, että komissio on ottanut tämän huomioon omassa lausunnossaan asiasta 2008 ja myöskin uudissa työjärjestyssäännöissä, mitä tulee eurooppalaiseen yhtenäiseen ilmatilaan ja myöskin muissa kysymyksissä. Tämä on tuonut lisäseurantaa ilma-alusten liikkumisen osalta ja kontaktit myöskin eri tahojen osalta ovat olleet hyvin myönteisiä. Tuossa asiakirjassa myöskin puhutaan siitä, että myöskin juridisen yhteistyön rikosoikeudessa asioissa pitäisi ottaa paremmin huomioon perus- ja ihmisoikeudet. Ja tässä komissio vahvistaa sen, että jäsenvaltiot itse asiassa käyttävät soveltaessaan EU-instrumentteja rikosoikeudellisissa asioissa tapahtuvan juridisen yhteistyön osalta näitä instrumentteja ja ne todella myöskin taipuvat tähän lainsäädäntöön. Ja hyvin useasti olen täällä parlamentissa sanonutkin, että kun Eurooppa eurooppalaista lakia sovelletaan, niin silloin perusoikeuskirjaa myöskin sovelletaan automaattisesti. Sellaisissa tilanteissa siis perusoikeuskirjalla on soveltava äh, luonne ja ei pelkästään vain juridisen yhteistyön sisäisissä aspekteissa, vaan myöskin sen ulkoisilta aspekteilta tämä pätee, joten komissio korostaa, kuinka tärkeää on ollut se, että 2010 alusta ovat tulleet voimaan kaksi EU-USA-sopimusta karkotuksista ja keskinäisestä oikeusavusta. Ja niissä molemmissa todetaan ja uudistetaan yhteistyö rikosoikeudellisessa asioissa Yhdysvaltojen kanssa ja niissä viitataan siihen, että on täysivaltaisesti toteutettava perusoikeuksia niitä kunnioitettava. Mitä tulee kansallisiin ja institutionaalisiin ähm, vajeisiin, jota tässä mietinnössä myöskin sivutaan. Haluan muistuttaa, että nykyisissä perustamissopimuksissa EUlle ei anneta valtuuksia äh, tällaisen yleisen mekanismin rakentamiseksi, mitä tulee ihmisoikeusrikkomuksiin, mutta voin taata kuitenkin, että komissio hyvin tarkkaavaisesti seuraa asiaa, jotta taattaisiin se, että perusoikeuskirjaa sovelletaan, kun äh, EUn lain lainsäädännön puitteissa, kuten jo tuossa tuon rikosoikeudellisen yhteistyön puitteissa mainitsin, jos siinä tapahtuu jotakin. Ja mitä tulee näihin tiedustelu- ja turvallisuuspalveluihin, niin tiedät, että tämä on hyvin suuri kuuma peruna, kun kysymys on jäsenvaltioiden toimivaltuuksista, niin komissio on toistuvasti vaatinut, että yhteistyö tiedustelupalveluiden välillä ei millään lailla saa olla EU poliisiyhteistyö ja, juridin, ja oikeusyhteistyön kysymyksiä rikosasioissa ei saa siis mennä niitä vastaan. Ja millään lailla tiedustelupalvelut eivät voi toimia sillä tavalla, että perusoikeuksia ja oikeusvaltiota rikottaisiin. Uskon, että parlamentti on samaa mieltä tässä kanssani. Tämä itse asiassa on ainoa tapa, jolla voidaan tehokkaasti torjua terrorismia, kun sovelletaan näitä perustavanlaatuisia sääntöjä, joille siis Euroopan unioni on oman olemassaolonsa rakentanut. Komissio on valmis tekemään yhteistyötä aktiivisesti parlamentin kanssa, jotta taattaisiin se, että mitä on tapahtunut ähm, näin näiden niin sanottujen Seijan luovutusohjelman jälkeen, että mitään tällaista ei tapahtuisi siis koskaan enää toistamiseen. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi ulkoasian valiokunnan edustaja Rauva Ladford. Kun otetaan huomioon, että EU kovasti puhuu olevansa sitoutunut oikeusvaltioperiaatteen ylläpitämisen, nämä CIA katoamisiin, poikkeuksellisiin luovutuksiin ja muihin osallistumisväitteet ovat riittävän huono asia jo sinällään, mutta jatkuva kyvyttömyys vastata syytteisiin on todella paha asia. Viiveet ja pyrkimys estää kansallista tutkintaa on todellinen loukkaus vapautta ja oikeutta kohtaan. Tämä on valtion salaisuuden väärinkäyttöä. EU jota eivät estä tällaiset pienet seikat, pitäisi saada niin vahvaksi, että se voisi puuttua sen omien valtioiden ihmisoikeusrikkomuksiin. Me olemme juuri nimittäneet oman erityisasiantuntijamme Lambrinidiksen, mutta EU ei toimi tehokkaasti maailmanlaajuisessa mittakaavassa, koska epäillään, että monet sen jäsenvaltioista ovat loukanneet kansalaisvapauksia ja kansainvälistä lainsäädäntöä. Meidän on siis siivottava oma talomme, jotta voimme todella ajaa näitä arvoja ulkoisissa suhteissamme. Kyseessä ei ole pelkästään periaate, vaan myös todellinen tarve. Katsotaanpa tilannetta. Libyassa. Eli ihmisiä on mitä ilmeisimmin siepattu ja viety ja nyt he ovat päässeet nousemaan hyvin korkealle kansallisessa hallinnossa. Tony Blairilla on aika paljon vastattavaa kun ajatellaan Guantanamon porsaanreikiä. Demokraattiset eivät ole myöskään, demokraattit, eivät myöskään ole riittävästi kunnioittaneet lainsäädäntöä. On puhuttu siitä, että Guantanamosta tehtäisiin historia, mutta Obama edelleen jatkaa sellaisia toimia, joissa voidaan antaa kuolemantuomio aivan yhtä lailla kuin myös iskuja. Uskon, että jossakin vaiheessa totuus tulee julki, vaikka siihen menisi vuosikymmeniä. Mutta jos oikeutta ei anneta, se tarkoittaa, että oikeus kielletään. Nyt on saatava vihdoinkin päivänvalon tämä kammottava ajanjakso, mm, yhtä lailla kuin tuettava myös YK on erityislähettilästä. Kiitoksia. Siinä olivat poliittiset ryhmät tai anteeksi, nyt aloitamme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Rouva Stifler, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, joka päivä tässä parlamentissa me yritämme viedä eteenpäin Euroopan unionia vapauden, turvallisuuden, oikeuden alueena, joka on yhä tehokkaampi, yhä lähempänä kansalaisia ja kansalaisten palveluksessa. Euroopan unionin on alue, jonka sisällä oikeusvaltioperiaatteen täytyy olla prioriteettia, jossa ihmisoikeuksia täytyy aivan erityisesti suojella ja kunnioittaa. Nimenomaan nämä arvot ö, saavat minun itseni sitoutumaan tähän työhön, ja jonka takana myös ryhmäni EPP-ryhmänä on. Arvoisa Ähm, puhemies, kun me huomenna muistelemme yhden, 11. Äh, syyskuuta, äh, muistelemme 11 vuotta sitten tapahtuneita terrori-iskuja. Tämä traaginen päivämäärä muistuttaa meitä siitä, että me emme voi lakata ponnistelematta 500, 000, 500 miljoonan Euroopan kansalaisen turvallisuuden puolesta. Vapaus ja turvallisuus ovat ne kaksi pilaria, joiden päällä meidän äh, terrorismin vastaisen politiikkamme täytyy levätä. Ja tässä suhteessa haluan muistuttaa, muistuttaa teille, että terrorismin vastaisten toimien tehokkuus eikä, ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan ne ovat toisiaan täydentäviä ja toisiaan vahvistavia päämääriä. Arvoisa puhemies, salaiset pidätykset ilman minkäänlaista oikeudenkäyntiä tai syytteitä ovat meidän arvojemme vastaisia ja sellaisen pitäisi olla täysin mahdotonta Euroopan unionin alueella ketään ei voida, keneltäkään ei voida riistää oikeutta kunnolliseen oikeudenkäyntiin. Tämä oikeus pitäisi taata kaikille kansalaisille. Kiitoksia puhemies. Sitten seuraavaksi SD-ryhmän puolesta rouva Fajon, olkaa hyvä. Hvala Spoštovane kolegice in kolegi, če se morda nekateri še vedno... jos jotkut vielä ihmettelevät, miksi parlamentti näiden vuoden, vuosien jälkeen vieläkin käsittelee laittomia ja Ähm, vangitsemisia äh, Seijan toimesta Euroopan maaperälle. niin muistutan, että ihmisarvon ja ihmisoikeuksien polkemisella ähm, ei voi olla mitään sijaa. Tämä työ ei ole ollut helppoa. Jäsenvaltiot eivät ole halunneet antaa tietoja ja ovat piiloutuneet valtionsalaisuuden taakse. Huomenna meidän on äänestettävä ja tyydytettävä niiden ihmisten tarpeet, jotka ovat nyt halunneet äänensä kuuluviin jo kymmenen vuoden ajan. On muistettava tämän traagisen tapahtuman uhreja ja vetoan teihin kaikkiin, kaikkien niiden uhrien puolesta, jotka ovat kärsineet ja kärsivät sen politiikan johdosta, joka on pyrkinyt vastaamaan noihin kymmenen vuoden takaisiin tapahtumiin. Meidän on myöskin muistettava, että yksikään jäsenvaltio ei ole täysin toteuttanut velvoitteitaan, jotta ne todella noudattaisivat kansainvälistä ihmisoikeuslakia ja että ne estäisivät sen rikkomisen. Sen takia vetoamme komissioon, että se tukisi ja seurausi kansallisen tasolla jäsenvaltioiden vastuun kantamista. Vain tällä tavalla voidaan palauttaa Äh, ihmisoikeuksien universaalit standardit ja vain tällä tavalla voidaan äh, todella myöskin äh, ajatella, että jäsenyyttä hakevat maat ovat sen arvoisia, että tällä tavalla myöskin demokratia, demokratia ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Kiitoksia. Sitten aldo puolesta Rouva Sofia Internield, poli- kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Niin, kiitos puhemies. Aloitan toteamalla, että kuten niin usein näissä hankalissa keskusteluissa neuvosto loistaa poissaolollaan. Se ilmeisesti ole kiinnostunut ihmisoikeusrikkomustapauksista Äh, jotka ovat tapahtuneet ennen kaikkea sen omissa nimissä. Ensin haluaisin onnitella esittelijää, joka on tehnyt aivan loistavaa työtä. Valitettavasti ei kuitenkaan ole ensimmäinen eikä varmaankaan viimeinenkään kerta, kun me tästä asiasta keskustelemme. Jäsenvaltiot kieltävät kaiken ja jos nyt kuuntelen tätä, niin jopa kansanpuolueen kollegat ovat kieltolinjalla. Eli se, mitä tässä nyt on tapahtunut, ei ole mitenkään oikeutettavissa. Jos samoja tekoja olisivat tehneet muut maat, vaikka arabimaat, meillä olisi täällä täysi tohina päällä, neuvosto olisi mukana. Ja hyvin nopeasti olisimme tuomitsemassa kaikki nämä toimet. Mutta koska ne on tehty Euroopan unionin maiden tuella, emme koe, että meidän tulisi vastata koko maailmalle. Näin me menetämme moraalisen auktoriteettimme ja uskottavuutemme. Ja minä uskon, että tässä on ikävää ironiaa siinä, että me autamme horjuttamaan diktaattoreja, kuten Gaddafi, Mubarak, Assad, joka edelleen on vallassa, kun taas vähän aikaa sitten nämä tahot olivat meidän liittolaisiamme. Näin me laivasimme ihmisiä Assadin maahan, koska hän ja hänen ystävänsä olivat niin hyviä kiduttamaan, jotta saimme tarvitsemamme tiedot. Tämä on todellinen häpeä. Euroopan hallitukset kieltäytyvät päivästä toiseen vastaamasta, kieltäytyvät kertomasta ihmisille siitä, mistä ne ovat vastuussa ja kieltäytyvät esittämästä anteeksi pyyntöään. Kollegat, ei kyseessä ole yksi tai jokin muu tietty maa. Kyseessä on kollektiivinen vastuu. Ei ole kyse Romaniasta, ei Liettuasta, ei mistään muusta Euroopan maasta. Kyse on arvoyhteisöstä. Meillä on velvollisuus Euroopan parlamenttina. Me emme me unohda ja me edelleen otamme tämän asian esille siihen asti, että ihmiset saadaan vastuuseen ihmisoikeusrikkomuksista, jotka on tehty meidän nimissämme. Seuraavaksi vihreiden puolesta edustaja Brepols. Kolme minuuttia. Kiitoksia puhemies, kollegat. Minä olin aikoinaan väliaikaisen CIA-valiokunnan jäsen parlamentissa ja tuon kokemuksen pohjalta voimme vain olla vaikuttuneita tästä uudesta mietinnöstä ja haluankin onnitella esittelijä Rova Flotrea meidän ryhmämme nimissä siitä, että tällainen seurantakertomus on vihdoinkin saatu koska meidän Favan mietintömme aikaan kollegojen oli vaikeata ymmärtää, mikä oli oikea tehtävänanto, koska meillä oli niin paljon salassapitoa CIA-tietojen osalta. Joidenkin tiettyjen vahvistettujen seikkojen pohjalta pystyimme muotoilemaan tiettyjä suosituksia. Esimerkiksi, että saataisiin kaiken kattavaa määritelmä terrorismista tai voitaisiin puuttua demokraattiseen valvontaan, joka tiedustelupalvelujen osalta on puutteellinen. Tarkoitus oli huolehtia siitä, että laittomien toimien, kuten tahdonvastaisen katoamisen osalta huolehdittaisiin siitä, ettei vastaava toistu, mutta lähes viiden vuoden kuluttua voimme todeta, että suositukset ovat jääneet kuolleiksi kirjaimiksi, eikä yhdessäkään Euroopan maassa olla valmiita vastuunkantoon. Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat edelleenkin kuuroja kaikille niille monille huudoille, jotka kannustavat tunnustamaan osallisuuden CIAn ohjelman kaikesta siitä huolimatta, mitä Euroopan parlamentti, mutta myös Euroopan neuvosto, YK, media ja sellaiset järjestöt kuin Amnesty ovat voineet tietona osoittaa. Toivon, että myös tämän mietinnön jälkeen parlamentti painostaa, kunnes vihdoin saamme asian selvennystä ja kunnes kaikki antamamme suositukset on toteutettu käytännössä. Tämä on ehdottoman tärkeä koska tällainen tahdonvastainen katoaminen ja laiton pidättäminen ei ole vielä loppunut, eikä Guantanamoa ole ahjettu alas kaikista lupauksista huolimatta. Tietysti tarvitaan vielä paljon enemmän, mutta jonkinlainen tasapaino yhdessä elon ja henkilökohtaisten vapauksien välillä on voitava luoda. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on ehdoton ensisijainen seikka, jotta voidaan edes puhua eurooppalaisesta terrorismin vastaisesta politiikasta ja saada kansalaiset edelleen uskomaan Euroopan järjestelmän demokraattisuuteen. cia ohjelma kohdalla, CIA-ohjelman kohdalla Eurooppa on rikkonut ihmisoikeuksia räikeästi ollaan järjestelmällisesti vain vedottu valtiosalaisuuksiin ja koitettu välttää se, että tiedustelupalvelut joutuisivat oikeuden tutkittavaksi. Kaikki tämä syö pohjaa pois siltä, mille Eurooppa rakentuu nimittäin oikeusvaltioperiaatteelle ja ihmisarvolle, ihmisoikeuksien kunnioittamiselle ja siksi ryhmäni kannattaakin tekstiä, joka tuomitsee tällaiset käytännöt voimakkaasti. Vain näin Eurooppa voi säilyttää maailmassa sen aseman, että sillä on oikeus moraalisiin kannanottoihin. Kiitoksia. E eh, Kiitoksia arvon kollega. Seuraavaksi ECR-ryhmän puolesta edustaja Kirkhope. Minutes. Uh, arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, minäkin uskon, että tämän asian vakavuutta ei voida ignoroida. Joiden, nämä syytökset täytyy käsitellä täydellä vakavuudella eh, ja perusteellisesti. Asianajana demokraattina ja eh, aikaisempana sisäministerinä olen sitä mieltä, että kaikki tällaiset tutkimukset täytyy viedä läpi sellaisen prosessin kautta, joka on oikeudellisesti e, itsenäinen ja riippumaton jäsenmaiden tasolla. Tällaista prosessia on jo käynnistettykin ja nyt e, julkinen luottamus juuri niihin henkilöihin, joiden pitäisi kansalaisia suojella, on nyt pahasti rapautunut. Ja kun saadaan todellisia todisteita, tämänkaltaiset seurantakertomukset itse asiassa e, ruokkivat terrorismi- ja ekstremististä propagandaa. Yhdistynyt kuningaskunta on yksi maa, jota kohtaan syytöksiä on esitetty. Me olemme hyvin kauan eh, pitäneet yllä oikeusvaltioperiaatetta ja edistäneet sitä, mutta itse kannatan sitä, että meidän turvallisuuspalvelujammekin tutkitaan kun niitä syytetään mukana olosta tämän tyyppisissä tapauksissa. Muutkin EUn jäsenmaat ovat tässä tähtäimessä. Niitä on syytetty, mutta ei tuomittu. Ja totta kai on hyvin tärkeää toimia sellaisella tavalla, joka rohkaisee hyvää yhteistyötä, mutta valitettavasti en usko, että tämän mietinnön sisältö tai kieli, kielen käyttö tai sen lähestymistapa auttavat näiden päämäärien tavoitteisemmiksi. Minä tulen sellaisesta maasta, josta ollaan syyttömiä, kunnes syyllisyys on todistettu, mutta se ei näytä tälle parlamentille riittävän. Kiitos. E, e, Seuraavaksi Guen puolesta Rova Vergia, e, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Voimme olla vain iloisia siitä, että parlamentti nyt tätä mietintöä tänään tutkii. Itse asiassa, kuten lehdistö ja kansalaisjärjestöt ovat jo korostaneet pitkään, Seijan salaiset toimet 11. syyskuuta jälkeen ovat käsittäneet noin 70 valtiota maailmassa, kymmenisen eurooppalaista valtiota. On ollut kidutusta, katoamisia, niin sanottujen epäiltyjen viemistä Guantanamoita vieläkään ole suljettu. Jäsenvaltiot, jotka ovat tässä kyseessä, ovat tehneet kaikensa. Jotkut tekevät edelleen kaikensa, jottei surullinen totuus tulisi ilmi. On siis se kiitettävä esittelijää ja erityisesti siis Rova Flothia juuri siitä, että tämä loistava työ on nyt tehty huolimatta tiettyjen jäsenvaltioiden painostuksesta ja niiden edustajien painostuksesta täällä. En halua nyt mainita ketään, mutta varmasti kyseenalaiset tuntevat asian. Koskaan ei pitäisi ajatella, että näkökulma on eri, jos ollaan lähellä hallitusta. Nämä loukkaukset ovat sietämättömiä, varsinkin kun kysymyksessä on EUn jäsenvaltioiden tekemät sietämättömät toimet, jotka nyt tulevat koko maailman tietoisuuteen. Ei ole mitään sellaista poliittista todellisuutta, joka kestäisi tällaista. Yksikään jäsenvaltio, olipa kysymys Yhdysvalloista tai EUn jäsenmaasta, voi äh, tällä tavalla väistää vastuutansa mukaan lukien myöskään, kun kysymys on ter- terrorismin torjunnasta. Kyllä, kyse on EUn uskottavuudesta. Me olemme kollektiivisesti vastuussa EUn kansalaisina ja meidän täytyy nyt edetä, edetkäämme sillä tavalla, että EU ensiksi siivoaa omat nurkkansa ja mitä pikemmin sen parempi. Poli. Eh, ich eh, erteile das Wort dem Kollegen. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro Andreas Mölzerille. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies ihmisoikeuksista kiinni asia, josta EU yrittää pitää huolta kaukaisissa maissa ja puhuu sanktioista ja ihmisoikeudet ovat tunnetusti sellaisia oikeuksia, joiden ylläpitämiseen kaikki EUn ehdokasmaat joutuvat sitoutumaan, jos ne mielivät päästä EUn ehdokaksi. Siksi onkin skandaali, että laittomien ähm, vankien äh, kuljetuksen ja säilyttämisen Euroopan maaperällä, että joissakin tapauksissa äh, tässä, tästä ovat kansalliset hallitukset tienneet ja jopa äh, edesauttaneet tätä toimintaa ja silti vielä johtopäätöksiä ei ole tästä vedetty. Ikään kuin Euroopan ihmisoikeusyleissopimus ei olisi vielä riittävä. Nyt on korkea aika vetää johtopäätökset tästä ja lopettaa tämä sietämätön tilanne. Jos nyt ihmisoikeuksista jo puhutaan, niin täytyy tehdä selväksi se, että jo tämän hetkiset Turkin liittymisneuvottelut tuovat eteemme sen, että, että sielläkin ihmisoikeuksien suhteen on nokan koputtamista ja Köpenhaminan kriteerit ovat asia, jotka haluan tässä mainita ja jos ne otetaan huomioon, niin pitäisi lopettaa ehkä ehdokasneuvottelut ja pikemminkin puhua kumppanuudesta privilegioidusta kumppanuudesta. Ja kyllä historiallisiakin ö, lakeja pitäisi ajatella, jos nyt mietitään esimerkiksi Slovenian ja Tsekin tilannetta. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten menemme muihin puhujiin. Seuraavaksi edustaja Coelho, kaksi minuuttia. E Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, Rova Redding, teidän edeltäjänne herra Fratini sanoi helmikuussa 2007 tässä salissa, että turvallisuutta ei voida pyrkiä saavuttamaan kustannuksella hinnalla millä hyvänsä. Olen siitä täysin samaa mieltä ja kannatan myös sitä, mitä sanoitte juuri äsken, että oikeuden on vallittava, viattomuudesta on lähdettävä ja kaikkien on oltava tasa-arvoisia riippumattoman tuomioistuimen edessä. Tätä kaikkea ei ole annettu Guantanamossa vankina pidettäville ihmisille. Kansainvälinen oikeus on edelleen tärkeä ja ihmisoikeuksia on puolustettava edelleen. Vuonna 2007 me hyväksyimme eh, mietinnön valiokunnassa, jonka puheenjohtajana tuolloin toimin. Me toimme esille huomattavia puutteita ja me muotoilimme myös 14 suositusta, joiden avulla halusimme välttää sen, että vastaavat tapahtumat toistuisivat tai ne eivät ainakaan pääsisi toistumaan näin helposti. Ja nyt haluankin kysyä, mitä tapahtuisi, jos tänä päivänä kävisi samalla tavoin? Olemmeko me ryhtyneet toimenpiteisiin, jotta tapahtumien toistumiselta vältytään? Ja voin saman tien itse vastata, että oikeastaan mitään ei ole tapahtunut. Ehkä suuri yleisö seuraa asiaa valppaammin ja parlamentit, jotka ovat olleet asiassa ja sen selvittelyssä mukana, ja juridiset tahot joissakin jäsenvaltioissa ovat valppaampia mutta oikeastaan useimpien tahojen ja hallitusten kohdalla ei ole tapahtunut mitään suositusten pohjalta. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä rouva Flotre totesi. Tämä on loistava mietintö. Valtion salaisuutta voidaan tietysti käyttää demokratian puolustamiseen, mutta sitä ei tule käyttää tekosyynä jonkin estämiseen, lopettamiseen. Meidän on huolehdittava siitä, että meidän kansalaisemme eivät jälleen altistu vastaavalle. Meidän on voimakkaasti ponnisteltava yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa ja tarkasteltava sitä, mitä oikein on tapahtunut niille suosituksille, jotka aiemmin hyväksyimme. Olen valmis hyväksymään sen, että joitakin niistä joudutaan muuttamaan, ne ovat ehkä ristiriitaisia, mutta haluaisin tietää, miksi tähän päivään mennessä suuri enemmistö suosituksista on vain ylen katsottu. Miksi hallitukset ja Euroopan unionin toimielivät eivät ole tehneet niiden suhteen mitään? Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Guillaume, yksi minuutti, puolitoista minuuttia. Kuten kollegatkin, haluan kiittää Rova Flotrea tästä mietinnöstä ja kaikista ponnisteluista, jotta viranomaiset kantaisivat vastuunsa tässä varsin hämärässä asiassa. Kyse on siitä, että useat maat Euroopassa ovat tehneet ihmisoikeusrikkomuksia ja kysymykset ovat moninaisempia kuin vastaukset. Tietenkään millään lailla valtion salaisuudella ei kaikkea voida tässä perustella, vaan tässä on käytetty tätä asiaa kansallisen turvallisuuden nimissä väärällä tavalla. Ja tämä tietysti vaatii juridista ja parlamentaarista valvontaa. Nyt Euroopan toimielinten täytyy toimia, jotta voitaisiin todella palauttaa uskottavuus terrorismin torjuntaan ja myöskin rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan ja myöskin mm, palauttaa ihmisarvo. Jotkut maat tässä erityisesti ovat tulleet mainituiksi. EUlla on kollektiivinen vastuu ja odotamme, että tässä nyt todella tehtäisiin selkeitä päätöksiä selkeiden todettujen tapausten ohjelta, eikä pelkästään vain epämääräisten syytösten pohjalta, vaan komission täytyy myöskin nyt todeta ja tutkia nämä asiat perustumusopisten valosta, että todella kaikki asiat selvitettäisiin. Ja haluan myöskin kiittää niitä kansalaisia, jotka ovat hyvin sankoin joukoin lähteneet liikkeelle tämän asian nosteen. He odottavat kärsimättömästi asian ratkaisua ja toivon mukaan huomenna Euroopan parlamentti antaa tälle asialle voimakkaan tukensa. Το λόγο έχει τώρα κύριος Konrad. Kiitoksia, rouva Guillaume. Seuraavaksi Konrad Szymanski, minuutti. Połowa państw członkowskich Unii Kiitokset, puhemies. Puolet jäsenvaltioista on toimittanut salaisiin CIAn toimintoihin apua. Tarkoittaako se sitä, että puolet jäsenvaltioista ovat ylenkatsoneet humanitaarista perintöä, kansainvälistä lainsäädäntöä ja ihmiskunnan kunnioittamista. Tämä kai olisi korrekti johtopäätös. Uskon, että nämä jäsenvaltiot ovat joutuneet tekemään äärimmäisen vaikeita päätöksiä, eikä ole epäilystäkään siitä, etteikö virheitä olisi tehty, mutta olisi tekopyhää syyttää puolta jäsenvaltioista tarjoamatta minkäänlaista vaihtoehtoa, eh, miten suhtautua kansainvälisen terrorismin torjuntaan. Ja sellainen eh, huomio, että terroristitoimijoille annettaisiin samat oikeudet kuin kaikille muillekin kansalaisille ei olisi oikein. Eh, presidentti Obama on myös ymmärtänyt tämän ja tänä päivänä Guantanamon vankila on edelleen toiminnassa ja Yhdysvaltojen presidentti käyttää edelleen sotilastuomioistuimia. Niissä käsitellään terroristeja koskevia asioita. Euroopan parlamentin on vielä ymmärrettävä tämä. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Intervelt. Kirja Nedvelt. Kiitos puhemies. Ehkä kyseessä oli nyt käännös, mutta sanoiko herra Simanski todella, että ihmiset, joita epäillään ehkä terroristiteoista, eivät ansaitsisi samoja oikeuksia kuin muut kansalaiset. Eli onko Simanski sitä mieltä, että ihmisoikeudet eivät olekaan universaaleja ja jakamattomia? Ja jos näin on, onko hän sitä mieltä, että hän ei kannata muitakaan niitä arvoja, joita on kirjattu meidän perussopimuksiimme? Podzielam e, uniwersalny charakter praw człowieka, ale dostrzegam również, że sytuacja... Minä olen kyllä samaa mieltä jakamattomista oikeuksista, mutta e, rikollisen tilanne on toisenlainen kuin jonkun sellaisen, joka tappaa muita pommilla räjäyttää pommin toimii terroristina ja siksi me käytämme erilaisia menettelyjä näissä kahdessa eri tapauksessa, sotilastuomioistuimia ja siviilituomioistuimia ja siksi terroristit eivät tee mitään tavanomaisia rikoksia. Se on lähempänä sotilasrikosta ja siksi kansainvälinen lainsäädäntö ei voi vastata näihin terroristiongelmiin. Meidän on toimittava juridisessa vakuumissa. Mutta herra Shimanski, te juuri vahvistitte minun huoltani alkuperäisestä huomautuksesta, niin minä todella haluaisin painottaa sitä, että terrorismityöt ovat, teot ovat rikoksia, niitä pitäisi kohdella niin kuin muitakin rikoksia ja ihmiset pitäisi oikeissa, oikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä ne pitäisi käsitellä. Kun puhutaan kansainvälisistä tuomioistuimista, niin jotain haasteita toki on, mutta se periaate katosi 11.9. terrorismilakien, eh, terrorismitekojen jälkeen meidän pitäisi pitää kiinni kansainvälisistä sopimuksista. Herra Szymanski, olkaa. Zgadzam się, że wymiar sprawiedliwości jest jedyną instancją, która powinna Olen samaa mieltä, että oikeuden pitäisi päättää siitä, kuinka tuomitaan henkilöt, ovatpa he sitten tavallisia rikollisia tai sotarikollisia tai terroristeja, mutta pelkät oikeudelliset menettelyt eivät riitä, kun kyse on terroristiverkostosta. Genevan yleissopimukset laadittiin 60 vuotta sitten, eivätkä ne vastaa tähän haasteeseen. Ja erityisesti humanitaariset rikosoikeudelliset menettelyt jäsenvaltiossa eivät pysty tähän haasteeseen vastaamaan. Sitten rouva Zuber, puolitoista minuuttia. As provas cada vez mais evidentes da existência de transporte e detenção ilegal de prisioneiros em países europeus. Entistä ähm, selkeämpiä todisteita on siitä, äh, mitä on tapahtunut. Ja tämä on siis hyvin selvää. Ja tällä tavalla tarkoitushan on tietysti itse asiassa estää terrorismia. Tämä on Naton äh, ydintoimintaa ja terrorismin torjunta Ähm, on nyt vienyt jäsenvaltiot mukaan tähän käsitteen noudattamiseen. Tässä on tällainen strateginen ajatus Euroopan äh, unionista tai oikeastaan Natosta. Ja tällä tavalla on oikeutettu äh, monia vääriä toimia, joihin Rova Flot on tuossa viitannut. Ja tämä tuhoaa todella ähm, tämän vuoropuhelun, jota meillä on ollut YK peruskirjan pohjalta aina 40-luvulta lähtien. Koko tätä periaatetta on loukattu ja nyt on estettävä se, että Yhdysvallat lisää imperialistisia ponnisteluitaan tämän tyyppisissä toimissa, koska tällä tavallahan nämä toimet oikeutetaan ja tämä vie todella pohjan pois poliittisilta rakenteilta, kun kysymys on laittomista toimista. Ja Portugalissahan on yritetty saada aikaiseksi poliittinen tutkimus siitä, mitä on tapahtunut, mutta tämä ei ole toiminut. Sitä on yritetty, mutta tämä asia on kuitenkin vaiettu hiljaiseksi enemmistöpuolueiden taholta. Ja nyt komissio ja parlamentti voisivat todella tehdä jotakin, jotta nämä asiat todella saataisiin selville että totuus selviäisi, jos ajatellaan, että kysymys on kuitenkin suverenista valtiosta. Se on vaikea. Elena Basescu, ja Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Basescuille. Kaksi minuuttia, alkaa. Arvoisa puhemies, rouva komission jäsen. Haluaisin ihan ensiksi kiittää eh, esittelijöitä hyvästä yhteistyöstä eh, tämän mietinnön parissa. Olen itse ollut varoesittelijä, EPP-varoesittelijä, ja minulla on ollut mahdollisuus ollut mukana tämän mietinnön kirjoittamisessa. Olen aina halunnut, että lopullinen asiakirja olisi objektiivinen ja tasapainoinen ja että se voisi korostaa näitä uusia elementtejä, jotka ovat tulleet esiin viimeisten viiden vuoden aikana. Totta kai tähän on tullut uusiakin elementtejä tähän tapaukseen. Samaan aikaan koko prosessin aikana olen vaatinut, ettei tästä mietinnöstä tule jonkinlainen vaatimusluettelo jäsenvaltioita kohtaan. Ei parlamentin pidä ryhtyä korvaamaan kansainvälisiä tai kansallisia tutkintaviranomaisia. Meidän ei pidä ennen kaikkea julistaa ketään syylliseksi eikä antaa tuomioita. Minä olen esittänyt tarkistuksia sekä AFET-valiokunnan että LIBE-valiokunnan nimissä ja minun mielestäni nämä tarkistukset ovat hyvinkin voineet vaikuttaa siihen, että tilannetta on selostettu jäsenmaissa tasapainoisemmin. Myös Romaniassa olen iloinen siitä, että lopullinen mietintö vi- kiittää parlamentin 2000, tai mm, kansallisen parlamentin vuonna 2008 omassa maassani tekemään tutkintaan. Tämä elementti puuttui alkuperäisestä mietintöluonnoksesta ja silloin annettiin todellisuudesta aivan väärä kuva. Me tarvitsimme myös selvennyksiä uusien elementtien suhteen, joita viime vuosina on tullut mukana. Oli esimerkiksi tärkeää täsmentää se, että tietyt tiedot, joita lehdistössä on ollut, ei, niitä ei ole voitu vahvistaa viranomaisten tai tutkintaviranomaisten toimista ja Siksi minä vaadin, että kaikki tulevat tutkinnat täytyy perustaa erittäin vankkoihin elementteihin. Tietyillä jäsenmailla on ollut, sellainen, on ollut ehkä jokin rooli laittomissa vankien kuljetuksissa, mutta syyttömyys olettama täytyy tietysti aina kunnioittaa. Nyt ei ole kyse siitä, että täytyy löytää syyllisiä mihin hintaan hyvänsä, vaan siitä, että täytyy löytää totuus. Kiitoksia edustaja Basescu ja seuraavaksi annan puheenvuoron kollega Ensulle. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisat kollegat, tämä mietintö on hyvin tarpeellinen, jotta voimme selvittää, mitä on tapahtunut oletettujen pidätyskeskusten suhteen Euroopan unionin alueella. Mutta tässä dokumentissa on myös viittauksia, jotka saattavat johtaa hämmennykseen ja sekannukseen. Lopullisen mietinnön täytyy olla objektiivinen ja osoittaa, mitä mahdollisia ihmisoikeusrikkomuksia on tehty. Valitettavasti täällä on kyllä suoria syytöksiä tiettyjä e, jäsenmaita kohtaan ilman, että konkreettisia todisteita on pystytty esittämään. Niinpä minä en voi tukea tätä mietintöä ihan täysin. Tätä mietintöä voidaan tulkita, tai seurantakertomusta voidaan tulkita siten, että Euroopan parlamentti tietää jo, mitä CIAn pidätyskeskusten suhteen on tapahtunut ja että sillä on jo todisteet tästä. Meidän roolimme on kansalaisten edustaminen eikä se, että me ryhdymme viranomaisten sijaisiksi ja erityisoikeusviranomaisten sijaisiksi. Niiden täytyy esittää oma roolinsa, niiden täytyy saada syylliset kiinni, eikä tällaisia tilaisuuksia, tilanteita saa enää koskaan tulla uudestaan. Seuraavaksi herra Sayed Karim, olkaa Puhemies, kiitoksia. Muistan seitsemisen vuotta sitten, että seisoin juuri tässä salissa maani oli puheenjohtajana ja täällä oli edustajamme ja esitin hänelle kysymyksen näistä väitteistä, joita alkoi nousta. Ja koin tuolloin, miten hän hyökkäsi vihamielisesti minua vastaan. Silloin minut käytännössä naurettiin ulos täysistuntosalista ja Hyvä puhemies, tänä päivänä meidän pitäisi voida olla ylpeitä tästä suhtautumisestamme. Valitettavasti emme voi olla. Paikalla on tänään vain kaksi toimielintä edustettuna. Neuvoston paikat ovat edelleen tyhjiä. Edelleenkään siellä ei tunnusteta eikä sitouduta kansallisten hallitustemme puolella. Jos kyseessä olisivat olleet kolmannet maat, ja tällaisia väitteitä olisi esitetty. Mikähän vastaus olisi silloin ollut? Tietenkin yhdistyneessä kuningaskunnassa olemme nyt ottaneet aivan oman askelen. Meillä on oma sisäinen tutkintamme ja torjumme sen, mitä ehkä aiemmin on päässyt tapahtumaan, mutta se ei riitä. Jos terroristit tekevät tekojaan, me emme ole heikkoja siksi, että pidämme kiinni periaatteistamme. He eivät voi tuhota meitä tekojensa kautta, mutta he voivat viedä meiltä paljon enemmän meidän reaktioita sanktionmin muodossa. Ja kun herra Simanski esittää tällaisia kansallismielisiä lausuntoja ja lähtee täysistuntosalista, ei ole yhtäkään EU-maata, josta voisimme olla yhtä ylpeitä kuin EUn ulkopuolisesta maasta Norjasta, kun se kohtasi mitä kamalimman rikoksen, pomminiskun ja kuolemaa. Se ei reagoinut rajoittamalla kansalaistensa oikeuksia. Se antoi kaikki oikeudet, se antoi äm, oikeudenkäynnin ja meidän tulisi tästä nimenomaan Norjaa tänä päivänä kunnioittaa. Kiitoksia herra Karim. Sitten menemme spontaaneihin puheenvuoroihin. Ja annan seuraavaksi puheenvuoron Rova Ferskomalle. Veľmi pekne, pán predsedajúci, pani komisárka. Program CIA zahrania opakované porušovanie Sian ohjelmassa on ollut ihmisoikeus rikkomuksia, luovutuksia, katoamisia, kidotusta. Erityinen tutkintavaliokunja on asiaa tutkinut ja ilmatilaa ja Seijan ilmatilamme käyttöä on tutkittu ja jatkuvasti on vaadittu myöskin kansallisilta hallituksilta yhteistyötä asian tiimoilta. Unionin pohja on oikeus valtiossa, ihmisoikeuksien kunnioittamisessa, ihmisarvon kunnioittamisessa ja kansainvälisen oikeuden arvostamisessa ja niin poispäin, jotta todella kansalaisten luottamus demokraattisiin instituutioihin ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, turvallisuuteen ja turvallisuuspolitiikan toteutuisi. Meidän täytyy toimia vastuullisesti. Jäsenvaltiot edelleen Ähm, tutkivat äh, näitä ähm, väitteitä, mutta eivät ole millään lailla näitä velvoitteita noudattaneet. Sitten herra Mafiolkos. The EU and its member states. Puhemies, EU ja sen jäsenvaltiot puhuvat mielellään demokraattisista arvoista ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Laaja-alainen eurooppalaisten valtioiden mukanaolo käytännössä, joka räikeästi rikkoo perustavanlaatuisia demokraattisia oikeuksia, osoittaa tämän vain pelkäksi puheeksi. Kyseessä on peräti kidutus. Kaikki tästä on dokumentoitu ja mukana olleet hallitukset tietävät sen myös. Guantanamo ja kaikki salaiset pidätyskeskukset Euroopassa tulisi sulkea välittömästi. Kaikki vangit pitäisi saada oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin tai vapauttaa. Viime vuonna 20 000 Yhdysvaltain sotilasta kulki Shannonin lentokentän kautta, eikä ole epäilystäkään siitä, etteikö kyseinen lentokenttä olisi ollut mukana myös näissä pidätyslennoissa. Pyydän Pyydän, että asiaan puututaan välittömästi ja että kaikki sotilaslentokoneet, jotka kulkevat Shannonin lentokentän kautta, tarkistetaan ja muistutan vielä tiettyjä puolueita, jotka ovat suhtautuneet tähän, kuten ne ovat vallassa ja oppositiossa ollessaan. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Paskalka. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen laittomat kuulustelut ja pidätykset osana CIAn agendaa ovat erittäin paljon EUn ja USAn hyviä suhteita häiritsevä seikka. Itse asiassa tutkintatoimet, joita, e, joihin EU on ryhdystä, ovat johtaneet tietoon siitä, että Puolan koillisosassa on ollut tällaista, tapahtunut tällaista ja on aivan selvää, että tällaiset cia toimet ovat olleet mahdollisia ainoastaan kyseisten valtioiden siunauksella. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvin korkeat viranomaiset ovat olleet mukana CIAn laittomissa toimissa, ja jos ne eivät esitä anteeksi pyyntöä, tai tunnusta, että tämä on tosiasia, silloin me emme pääse eteenpäin. EUn turvallisuus viranomaiset ovat aikoinaan myös osallistuneet Pinochet, Pinochetin toimiin. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Brols, olkaa Illegal detentions, not only... Laittomat pidätykset ja juuri niiden laittomuus, se, että ne eivät ole virallisessa rekisterissä todella osoittaa, että kysymys on vakavasta asiasta. Kiidutusta ei koskaan voida moraalisesti oikeuttaa. Tietysti ihmisiä voidaan moraalisesti taivuttamalle kannalla, mutta on muistettava, että kidutuksen tuovat todisteet eivät ole luotettavia, koska ne on saatu väkivalloin. Ja siviilistä suojelua täytyy se toteuttaa. Monien Euroopan maiden poliittiset johtajat joutuvat nyt kantamaan vastuunsa ja joillakin todella tuntuu olevan vastattavaa ja eh, heillä, tietysti heilläkin on oikeus syyttömyys olettamaan ähm, oikeuskäsittelyissä. Eh, Olen sitä mieltä, että eh, nyt EU-maissa pitäisi tehdä tällaisia tutkimuksia ja tietysti lainsäädännössä ja päätöslausumassa vaaditaan, että myöskin parlamentilla olisi mahdollisuus kuulla näitä tiedustelupalveluita. Tämä on todella parlamentin tehtävä ja myöskin oikeusvaltiotehtävä. Eh, eh. Kiitoksia herra Brons. Ja sitten annan puheenvuoron komission jäsen Redingille. Olkaa hyvä. Puhemies, jo alun perinkin komission kanta tästä asiasta on ollut se, että terrorismin vastaista taistelua on käytävä niin, että kunnioitetaan täysimääräisesti ihmisoikeuksia ja toisekseen, että totuus on se mikä tahansa saadaan selville ja kolmannekseen, että ryhdytään toimiin, jotta voidaan estää vastaavan toistuminen eh, kyseessä olevien tapauksien toistuminen. Rova esittelijä tietää, koska hän on saanut kaikki nämä kirjeet että komission ensimmäiset kirjeet on lähetetty jo vuonna 2006. Tuolloin lähettäjänä oli kollega Frattini, sitten kollegani Baru, sen jälkeen kollegani Manström ja minä itse. Ja me jatkamme edelleen samalla linjalla. Me vaadimme jäsenvaltioilta, että koko totuus tullaan tuomaan julki tapaan myös Stavros Lambrinidiksen, ihmisoikeuserityisedustajan, jotta yhdessä hänen kanssaan voimme pohtia, miten toimia yhdessä. Yhdysvaltojen osalta EU käy jatkuvaa vuoropuhelua Yhdysvaltojen kanssa ihmisoikeuksista ja terrorismin vastaisista toimista ja me käymme vuoropuhelua Yhdysvaltain ulkoministeriön oikeudellisen neuvonantajan kanssa kaikista kansainvälisen lainsäädännön seikoista. Ja kidutuksen osalta EU on säännöllisesti ottanut esille kysymyksiä myös katoamisista, salaisista pidätyskeskuksista, kidutuksesta, kaikista näistä seikoista kaikkien asian kuulumien kolmansien maiden kanssa. Ja haluaisin kertoa parlamentille, että YK on yleissopimus, jolla suojataan kaikkia ihmisiä pakotetulta katoamiselta, tahdonvastaiselta katoamiselta, EUn jäsenvaltiot ovat antaneet eh, tehtäväksi ratifioida tämän sopimuksen vuoteen 2015 mennessä ja me tietenkin seuraamme tätä tilanteen kehittymistä tarkoin. Parlamentissa on otettu esille eräs kysymys. Voiko näin käydä uudelleen? Ja minä haluaisin vastata selvästi ei, koska me olemme ottaneet kantaa koska parlamentti ei hellitä painostuksessaan ja koska Euroopassa on kyse tasapainosta. Toisaalta yhteiskuntamme turvallisuudesta ja toisaalta yksilöiden oikeuksista. Ja koska Euroopassa lähdetään oikeusvaltioperiaatteesta, Tehkäämme siis kaikkemme, jotta saamme päivänvaloon, mitä menneisyydessä on tapahtunut ja ettei menneisyys toistu. Kiitoksia rouva komission jäsen ja tämä keskustelu päättyy tähän. Annan lopuksi puheenvuoron kolmeksi minuutiksi esittelijä Flotrelle. Euh, Kiitos kaikille, jotka käyttivät puheenvuoron tukeakseen tätä työtä, eh, jota on tehty pitkään ja eh, joka aloitettiin vuosi sitten. Uskon, että vuoden kuluttua paljon on varmasti voitu tehdä jäsenvaltioissa. Tietenkään me emme ole mitään tuomareita täällä. meidän pidä näitä todisteita löytää. Otetaan nyt esimerkiksi vaikkapa juuri tässä Romania siellä senaatti on tehnyt tutkimuksen, se mainittiin, mutta tiedän myöskin, että monet syytteet uusista äh, Romanian ja Liettuan välisistä lennoista äh, on todettu eurokontrollissa ja monia äh, syytteitä Romania vastaan on nostettu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja samoin myöskin muita valituksia on tehty viranomaisille ja mihinkään julkisiin johtopäätöksiin ei kuitenkaan ole vielä näissä tutkimuksissa päästy, niin että kysymyksessä ei ole millään lailla nyt osoittaa sormella mitään maata. Kollegat ovat tätä korostaneetkin ja tämä onkin juuri tämän mietinnön pohja. Kysymys on kollektiivisesta vastuusta ja nyt kyse on siitä, että joka jokainen maa omalta osaltaan pitää tätä totuutta hallussaan ja niin me pyydämme nyt sitä. Me tarvitsemme sitä, että jokainen maa tämän tutkimuksen, tutkinnan toteuttaa, jotta tämä järjestelmä tulisi valoon, koska kysymys on järjestelmästä, ei kysymys ole mistään yksittäisestä maasta ja sen sormella osoittamisesta. Kukaan ei voi kieltää sitä tietenkään, että Romaniassa siis Romaniassa on aloitettava uusi tutkinta, koska kysymys on elementeistä eikä mistään todisteista. Me emme ole mitään tuomareita, mutta nämä elementit ovat kuitenkin riittäviä, jotta uusi tutkinta voidaan aloittaa. Ja muutahan me emme pyydäkään. Tässä mietinnössä pyydetään maita aloittamaan tutkinta. Ja komission valtuuksissa on tämä, että jokainen maa omalta osaltaan kantaa osansa vastuusta ja että komissiolla olisi toimivaltuudet ja mahdollisuudet mahdollisuudet velvoittaa nämä maat äh, todella äh, antamaan julki oman osansa totuudesta, jotta Romanian kansalaiset voisivat tämän asian myöskin saada tietoa. Te voi tehdä paljon. On olemassa tiukat säännöt ja haluan kiittää teitä teidän puheenvuoronne tiukkuudesta, mitä tulee ihmisoikeuksien rikkomiseen ja eurooppalaisen lainsäädännön toteuttamiseen. Mutta nämä räikeät ihmisoikeusrikkomukset, jotka, joita on ollut paljon ja joita ei ole selvitetty, niin todella nyt on saatava ihmiset tilille tästä. Esimerkiksi meitä kiinnostavat nämä asiat paljon. Te voitte puhua niistä syyttäjille ja voitte yhteisvastuullistaa kaiken tämän ja voitte todella kerätä tietoa ja antaa sen jäsenvaltioille, jotta ne todella aloittaisivat tämän tutkinnan. Haluankin kiittää teitä siitä, että näin olette jo tehneet. Ja nyt kaikki uudet elementit on saatava päivän valoon, erityisesti kun kysymys on näistä Eurokontrollin tiedoista eri lennoista. Meillä on siis varsin paljon työtä vuoden aikana ja toivon mukaan sitten vuoden päästä voimme kokoontua paremmissa merkeissä. Kiitokset. Kiitoksia oikein paljon rouva Flotra. Hyvät naiset ja herrat, tämä keskustelu päättyy tähän ja äänestys on huomenna kello 12. Seuraava esityslistan kohta ö, liittyy yhden minuutin puheenvuoroihin. Ja nyt haluan vedota teihin. Olkaa ystävälliset ja pitäkää kiinni puheajasta. Minä tulen olemaan hyvin ankara näiden puheaikojen suhteen. Meillä on nimittäin pulaa ajasta ja meillä on vielä hyvin paljon esityslistalla asioita. Annan ensimmäiseksi puheenvuoro rouva Patraun Neversille. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Syyskuussa monet tässä